it was on already, so everybody no, heard what we are preparing. Okay. <laughs> Hi. So, uh, well, I, uh, dear colleagues. Hyvät kollegat. Dear colleagues, I had the suggestion. Hyvät kollegat, ehdotettiin, että käyttäisin pojasta nujaa ja käytänkin ja luvallanne haluaisin, että voimme aloittaa tämän iltapäivän kokouksen. Totta kai minusta tuntuu, että ensin pitäisi toivottaa kaikki tervetulleeksi takaisin lomien jälkeen. Varmaankin kaikki Euroopan parlamentin jäsenet olivat aktiivisia ja muut kollegat myös loman aikana, koska melko paljon on tapahtunut viime viikkojen aikana ja se tietenkin vaikuttaa Euroopan tilanteeseen ja prioriteetteihin Euroopan parlamentissa. Ja sitten esityslistaan tämän päivän kokouksen esityslistaan on jaettu. Jos ei ole vastalauseita, ehdottaisin, että hyväksymme esityslistan sellaisenaan. Kiitos oikein paljon. Ja sitten voin siirtyä tosikohtaan esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen – 15.16. kesäkuuta 2015 ja 29. kesäkuuta 2015 päivätyt pöytäkirjat. Pöytäkirjat hyväksytään, jos kukaan ei kommentoi ennen kokouksen loppua tänään. Kiitos. Ja sitten kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Kuten tavallista, kokousta voi seurata netissä. Meillä on tulkkaus jotta voisimme avustaa tulkkeja tehtävässään pyytäisin kaikkia puhumaan järkevään tahtiin, eli ei liian nopeasti. Ja kirjeenvaihtoa on vastaan otettu. Ja jos jäseniä kiinnostaa tietyt erityiset kohdat, voitte kysyä sihteeristöltä. Ja sitten vielä puheenjohtajan ilmoitusasia EU-Vietnam vapakauppasopimuksesta ensimmäinen päivä elokuuta Euroopan komissio on sanonut, että periaatteessa tämä sopimus kahden ja puolen vuoden kikelin neuvotteluiden jälkeen on saatu aikaiseksi. Kannanotossaan komissio sanoi, että kaikki sisältökysymykset on nyt sovittu ja vastavuoroisesti hyödylliseen pakettiin on päästy nyt komissio lisäsi vielä, että tämän sopimuksen pohjalta neuvottelutiimit jatkavat prosessia, saavat päätökseen oikeudellisen tekstin ja kun se on saatu valmiiksi, neuvoston ja parlamentin on se vielä hyväksyttävä. Valikunnan nimissä sanoisin, että minusta tuntuu, että tämä on oikein hyvä uutinen ja voimme varmasti onnitella komission neuvotteluista vastaavia henkilöitä. Kuten tiedätte, Vietnamin kanssa käytävät neuvottelut ovat olleet ykkösprioriteettina meidän edellisellä kaudellamme ja meillä oli myöskin matkat aikaisemmin tämän vuoden huhtikuussa maahan ja me keskustelimme kollegoiden kanssa tästä tulevasta sopimuksesta. Vietnamin pääministerin tapasimme ja pääsimme briefaamaan häntä valiokunnan prioriteetteista. Yhteistyötä on ollut paljon ja meillä on pysyvä esittelijä, edustaja Sadilja. Seuraamme varmasti sitä, miten saadaan päätökseen toivottavasti tasapainoinen sopimus Vietnamin kanssa ympäristöasioista käytävät neuvottelut 8. kierros 27. 31. heinäkuuta EU-ta e ministerit taas on luonnos ja tämä teksti on saatu sihteeristöltä ja tässä tekstin luonnoksessa – on erilaisia luonnoksia, jotka liittyvät toimielin kysymyksiin ja aikatauluihin. Ja sitten jatketaan työtä tämän tuotelistan pohjalta seuraavan neuvottelukierroksen aikana, jonka tapahtus, tarkoitus tapahtua syyskuussa. Näiden ilmoitusten jälkeen vielä neljäs EU-lähettiläiden tapaaminen eu parlamentin ja lähettiläiden välinen kokous keskiviikkona toinen päivä syyskuuta. Ja konferenssi on jaettu kahteen osaan. Täysistunto-osa valiokunnasta jäseninä voi tulla puheenjohtaja esittelijät. Ja täysistunnon lisäksi järjestetään muita kokouksia, joihin myös pysyvät esittelijät ovat tervetulleita tämän vuoden kokouksessa on tarkoitus pohtia Euroopan parlamentin roolia EUn ulkosuhdetyössä. Seuraavaksi korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini on vastannut puheenjohtaja Langen, puheenjohtaja Brokin kirjeeseen ennen EU-Japanin huippukokousta. Korkea edustaja on vastannut puheenjohtajan Brok ja Lange kirjeeseen ja myös komission jäsen Malmström on tässä työssä mukana. Mogherini on sanonut, että pitkälti ollaan yhtä mieltä siitä, mihin suuntaan strategisen kumppanuuden EU ja Japanin välillä tulisi kulkea. Hän painottaa lisäksi sitä, että yhteinen julkilausuma viittaa moniin kysymyksiin, jotka ovat EUn ja Japanin kauppaneuvotteluissa kohtaa koskevissa teksteissä valiokunnasta. Tässä minun kommenttini. Me odotamme tietenkin, mitä edustaja Böge esittelijänä vuoden 2016 budjetin osalta sanoo. Tästä aiheesta on keskusteltu ja meillä on kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunto, mutta varmasti hän voi olla kanssani samaa mieltä siitä, että jos ajatellaan viime viikkojen tapahtumia – siirtolaisuuskysymyksiä, kaikkia niitä seikkoja, joihin parlamentin pitäisi puuttua luultavasti lähipäivinä. On mahdollisuus jäsenten ja valiokuntien keskustella uudestaan vuoden 2016 budjetin mahdollisista muutoksista, jotta unioni voi vastata kaikkiin niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Ja pyytäisin luvallanne edustaja Bögeä kommentoimaan esittelijänä tätä. Joka tapauksessa halusin sanoa, että olen keskustellut tässä sihteeristön jäsenten kanssa vähän ennen kokousta valiokunnan tarkistukset kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Niistä ei voida enää keskustella, mutta yksittäiset jäsenet voivat edelleen tarkistuksia tehdä. Määräaikaan 3. syyskuuta puolilta päivin. Jos joku haluaa tällaisen aloitteen tehdä tai useat jäsenet yhdessä, niin se on näin mahdollista. Parin päivän ajan vielä 3. syyskuuta puolen päivän mennessä siis varmasti esittelijämme voi antaa tästä aiheesta meidän lisätietoa. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset ja siirrymme kohtaan neljä. Tutkimuksen esittely. Kaupan suojaamista koskevasta politiikasta vuonna 2014 tehtyjen päätösten arviointi. 22 vuonna parlamentti pyysi, että komissio vuosittain esittäisi kertomuksen näistä kaupan suojatoimista. Tavoitteena oli ensinnäkin se, että parlamentti halusi lisää avoimuutta niin, että komissio olisi tilivelvollinen omista toimistaan. Ja toiseksi hyvin tärkeänä asiana vuosittaisin kertomuksen oli tarkoitus olla väline, jonka kautta komissio voi myöskin kertoa julkisuuteen toimistaan. Nämä raportit on todella julkaistu vuosittain. Hiljattain tämä valiokunta on kiinnittänyt paljon huomiota näihin kaupan suojatoimiin poliittisista syistä. Ajatellaan uudistus ehdotuksia ja Kiinan mahdollista VTO-jäsenyyttä ajatellen. Ja siksi on erittäin oikea-aikainen hetki nyt arvioida komission säännöllistä raportointia. Siksi meillä on tohtori Edwin Edmust esittelemässä tämän tutkimuksen. Hän toimi Barcelonan yliopistossa ja on maailmanlaajuisesti tunnustettu asiantuntija. Joten teillä on nyt mahdollisuus esitellä tämä tutkimus noin 10 minuutin ajan ja sen jälkeen siirrymme keskusteluun. Ensin puheenvuoron saavat tietenkin esittelijäkoordinaattorit. Olkaa hyvä, herra Thank you very much, Mr. Winkler. Kiitoksia, herra Winkler. Kuten jotkut teistä varmaan muistavat, olen valmistellut intavaliokunnalle tutkimuksen myös aikaisemmin uudistamishankkeista. Tuolloin minulta pyydettiin näkymiä tuojilta ja viejiltä ja käyttäjätollisuudelta EU-ssa – joihin saattai, saattaisi kohdistua EUn antidumppaus tai, tai tukevastaiset toimet. Nyt olen analysoinut kaksi aikaisempaa tutkimustarvon parlamentista, mutta Kontajan Winkler totesi, olen käytännön toimija ja avoimuuden nimissä teidän on oltava tietoisia siitä, että olen mukana monessa näistä jutuista, joita Euroopan komissio käsittelee ja toimin tuolla E tuo viejien EU-käyttäjien puolella avoimuuden nimissä tämä on mainittava, jotta tiedätte, mikä taustani on. Nyt olemme tehneet tämän tutkimuksen, jonka varmaan olette nähneet. Se oli jo tuolla ovensuussakin saatavilla. Siinä on kaksi osaa. Ensinnäkin siinä arvioidaan kahta komission viimeistä vuosikertomusta koskien Euroopan unionin kaupansuojatoimia. Tämä on siis tutkimuksen ensimmäinen osa. Sitten toisekseen pohdin muutamia merkittäviä muutoksia, joita on tapahtunut komission kaupansuojakäytännössä. Tämä on siis toinen osa tutkimusta. Osa näistä muutoksista menevät hyvin pitkälle ja mikään niistä ei ole mukana komission julkaisemissa vuosikertomuksissa. Tämä osoittaa käsittääkseni sen, että nämä vuosikertomukset toki ovat tietyssä mielin hyödyllisiä, mutta ne ovat hyödyllisiä myös siinä mielessä, että kun ajatellaan, mitä niissä ei sanota. Ensinnäkin tästä ensimmäisestä osasta on komission vuosikertomusten arvioinnista vuonna 2012-2013. Kertomukset ovat tässä käsiteltävänä vuonna 2014 kertomus tuli käytettäväksi vasta viime kuussa, siis nyt elokuussa ja tutkimushan tuli valmiiksi ennen kuin tuo vuoden 2014 kertomus oli käytettävissä, joten tässä nyt käsitellään niitä kahta edellistä vuotta, ja siinä käsitellään Euroopan unionin kaupansuojakeinoja vuosilta 2012 ja 2013. Täällä myös tämä aurinkopaneelitapaus, jonka herra Winkleri mainitsi. Vuosikertomusten perustana on Euroopan parlamentin parlamentin päätöslausunto vuodelta 1981, siis on hyvin vanha, niin siinä sanotaan, että parlamentti piti omaa roolia tässä, tällä alalla sellaisena, että se toimii mahdollisimman laajassa mielessä vahtikoirana ja pakottaa komission tekemään tiliä omista toimistaan. Euroopan parlamentin vinkkelistä vuosittaisen kertomuksen tarkoituksena olisi se, että sen kautta komissio itse voi viestiä laajemman yleisön kanssa. Kun huomioidaan nyt, nyt elokuussa julkistuu, julkaistettu kertomus, niin kertomuksen yhteensä 32. Käsittelen tässä 31. ja toista kertomusta, jossa katsotaan todella kaupan suojatoimet vuosilta 2012 ja 2013. Mitkä ovat sitten näiden vuosikertomusten merkittävimmät puutteet? Tässä on yhteenveto. Kertomus on toki hyvin yksityiskohtainen, mutta en usko, että on hyödyllistä ottaa näitä kaikkia yksityiskohtia tähän lyhyteen esitykseen mukaan. Ensinnäkin yleisesti ottaen vuosikertomukset julkaistaan suurella viiveellä, jopa siis 12 kuukautta on keskimääräinen viive vuosi, vuosi tietenkin päättyy joulukuussa ja tätä vuotta koskeva kertomus julkaistaan sitten seuraavana, seuraavassa joulukuussa. Tähän ei ole hyviä perusteluja, koska monet näistä kertomuksista ovat aina standardimuotoisia tilastoja, päivitetään koko ajan ja nehän ovat tärkein perusta näille kertomuksille, joten en, en ymmärrä, miksi näiden tutkimusten viive, julkaisuviive viive on niin pitkä. Sitten toiseksi, kun ajatellaan näiden kertomusten formaattia, ne ovat varsin kaavamaisia. 80-90 prosenttisesti kertomukset ovat aivan samanlaisia vuodesta toiseen. Tietenkin luvut siellä päivitetään ja, ja eri käsiteltävät jutut on päivitetty, mutta samat asiat siellä pyörivät ja suurin osa keskustelusta on myös pysynyt samana. Sitten kolmas seikka. Mukana on paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta ainoastaan koskien tiettyjä valittuja tapauksia valintaperusteet ovat epäselvät, eli mitkä jutut tähän otetaan esille, ei sitä ei kunnolla perustella. Yleisesti ottaen ei keskustella unionin etuja koskevista vaikutuksista. Kuitenkin näiden kertom- silloin kun vuosi kertoo, muuksia pyydettiin vuonna 1981 tarkoituksena oli huomioida yleinen etu, mutta siitä ei juurikaan ole puhetta näissä vuosikertomuksissa. Sitten hyvin tärkeä kohta koskee sitä, että vuosikertomukset eivät tarjoa mitään tietoa valituksista ja valitusten hylkäämisistä. Te, jotka olette olleet mukana näissä tapauksissa, tiedätte, että komissio viimeisen 30 vuoden ajan sanonut, että se hylkää noin puolet tapauksista puolet valituksista, joita se saa vastaan. Tämä on tällainen standardi, jota komissio on soveltanut. Mutta kun kaikki asiat ovat luottamuksellisia, kukaan ei tiedä, pitääkö se paikkaansa vai ei. Miksi komissio näin sanoo? Se johtuu tietenkin siitä, että näin osoitetaan yle, yleisö, julkisuuteen, että heillä on hyvin korkeat standardit ja verrataan esimerkiksi tilannetta Yhdysvaltoihin. Melkein kaikki valitukset siellä hyväksytään mitään ja sitten tapauksien kanssa menen eteenpäin ja monet, sanon, monet sitten keskeytetään, koska mitään vahinkoa ei ole tapahtunut, mutta alun, alun perin kaikki hyväksytään. Mutta EU-ssa komission mukaan noin puolet valituksista hylätään suhteellisen suhteellisesti suurempi osa tapauksista sitten johtaa kaupan suojakeinojen toteuttamiseen. Eli tässä etukäteen ikään kuin tehdään tarkempi screenaus ja vältetään se, että, vai, että myöhemmässä vaiheessa sitten keskeytettäisiin turhat menettelyt. Hyvin usein EU-ssa käy sillä tavalla, että tämä onkin hyvin erikoislaatuista minun tietääkseni, käy nimittäin sillä tavalla, että monissa tapauksissa kesken tutkinnan e, juttu keskeytetään, koska valitus vedetään pois. Eli valituksen esittäjä vetää oman valituksensa pois kesken kaiken ja Silloin komissio jo kaikissa tapauksissa päättää, keskeyttää, päättää menettelyn. No se on tietenkin järkevää yleisesti ottaen nämä ovat yksityisen sektorin ajamia tapauksia, jos yksityinen sektori tekee valituksen ja sitten mistä tahansa syystä kesken kaiken päättää vetää sen pois, niin eihän sitten ole mitään pohjaa komissiolle jatkaa tutkintaa. Mutta emme tietenkään tiedä, mistä syystä valitukset vedetään pois. Ehkä siksi, että tapaus oli heikko tai että valittamuksen tekijät saivat tiedon siitä, että ei ole komission tiedossa ollut mitään vahinkoa tai että oli jonkinlainen sopimus kotimaisten tuottajien kanssa, mikä ei ole tietenkään kuluttajien etu, mutta kun mitään näistä tiedosta ei julkaista, niin sitten siellä on vain puolen sivun lausunto virallisessa lehdessä, jonka mukaan hakemus on, takavalitus on vedetty pois ja komissio on päättänyt tutkinnan keskeyttämisestä ja mitään muita tietoja ei anneta. Ja tuloksena on se, että kukaan meistä ei ollenkaan tiedä, mistä syystä nämä tapaukset ja nämä valitukset on niin usein vedetty sitten kesken pois. Mitään tietoa vuosikertomuksesta ei myöskään löydy koskien Olafin tutkimuksia näissä kauppasuojatapauksissa. Nehän ovat hyvin pitkällisiä ja kalliita ja niissä on tärkeää se, että mikäli toimiin ryhdytään, koska havaitaan, että on tullut vahinkoa tuista tai polkumyynnistä, niin silloin, silloin toimet ja täytäntöpana tehokkaasti. Muutenhan kyseessä olisi pelkkä huono vitsi. Jos nyt siis oletetaan, että polkumyynti ja tukki syytökset ovat merkityksellisiä ja tarvitaan toimia niitä vastaan, niin näitä toimia on tietenkin täytäntöön pantava. Täytäntöönpano voi tapahtua eri menettelyiden kautta. Yksi niistä koskee näitä kiertomenettelyjä. Tämän tyyppinen menettelyhän on juuri olemassa aurinkopaneelien osalta. Siinä on Taiwan ja Malesia mukana. Nämä julkaistu suuntaan, eli tämä menettely on avoin, mutta samaan aikaan Olaf tekee tutkimuksia koskien tullipetoksia hyvin tyypillisesti, koskien alkuperäisen, alkuperäilmoituksia tai väärä luokitusta. Yli, yleensä kapasuoja yhteydessä puhutaan näistä vääristetyistä alkuperämerkinnästä, esimerkiksi jos Kiinasta me viedään Hongkongiin tai Taivanin tuotteita ja sitten väitetään, että aurinkopaneelit on tehty Hongkongissa tai Taivanissa, e, niin sitten ei, ei niihin sovelleta näitä polkumyyntiin tulleja. Jos tällaista petosta epäillään, niin Olaf e, suorittaa tutkimuksia koskien tullipetosta, mutta niitä ei julkaista. Aina silloin tällöin Olaf antaa lehdistötiedotteita – mutta nämä tutkinnat tai niiden tulokset eivät ole julkisia ollenkaan Olafin puolelta. Tässä on siis valtavan puute avoimuuden kannalta, koska kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu tuolla puolella täytäntöönpanomekanismia. Ja sitten vielä viimeinen puute näissä vuosikertomuksissa koskee sitä, että siellä ei milläänkään tavalla – keskustella ja käsitellä näitä komission käytäntöjen muutoksia. Tämähän on tutkimukseni toinen osa, johon pian menen. Komissio on muuttanut siis käytäntöjä, jotka me tuolla kentällä huomaamme ja tietenkin komissio sen tietää, mutta niistä ei puhuta vuosikertomuksissa. Joitakin muutoksia, joita me olemme havainneet viime vuosina, onko komission kaupansuoja käytännössä. Niistä ensinnäkin haluaisin mainita että on paljon tällaisia tukien vastaisia menettelyjä, jotka kohdistuvat muihin kuin alueisiin. Nämä on aloitettu vuodena 2010 ja siitä alkaen käsittääkseni on ollut kymmenen Kiinaan kohdistunutta tukivastaista menettelyä ja myös Vietnamia vastaan on esitetty menettely. Tämä on siis uusi trendi. Tällaisia tukien vastaisia tapauksia aloitetaan myös aloitetaan siis näitä muita kuin markkinatalousmaita kohtaan. Aikaisemmin ajateltiin, että näin ei voida tehdä muiden kuin markkinatalousmaiden kanssa, koska niitähän leima ja luonnehti se, että hallitus valvoo ja kontrolloi taloutta, joten hallitus näin tukisi itse itseään. Tämä oli kuitenkin käsitte jonka ensin Yhdysvallat kumosi vuonna 2007, niin muutama vuosi myöhemmin EU tuli perässä. Tässä vaiheessa on paljon näitä tapauksia muita kuin markkinatalousmaita vastaan. Kiina on tärkein kohde näissä. Aikaisemmin se oli Intia, mutta nyt Kiina on ottanut johtoaseman. Yksi asia, joka on hyvä muistaa, kun ajatellaan Intiaa ja Kiinaa, on se, että Intian tapauksessa suurin osa tuista ovat vientitukia. Sen sijaan suurin osa Kiinan tuista ovat kotimaisia tukia. Eli ne eivät ole kohdistettu vientiin, vaan, vaan, vaan niihin liittyy muun tyyppisiä ehtoja, jotka ei, eivät koske vientiä. Sitten, kuten tiedät ja kuten Winkler sanoi alustuksessaan, EUn on päätettävä, annetaanko Kiinalle markkinatalousmaa status. Tämä on tulossa vuonna 2016, mutta sitä ennen Euroopan unioni voi antaa kiinalaisille yrityksille markkinatalouskohtelun, mutta vuodesta 2011 näin ei enää ole tehty. Meillä on aikaisempia tapauksia, jolloin markkinatalouskohtelu meitä on myönnetty ja tällaisia on ollut, mutta nyt käytäntö on muuttunut. Aikaisemmin pari yritystä sai tällaisen kohtelun, mutta vuoden 2011 jälkeen mikään yritys ei ole tällaista kohtelua saatu. Sitten kolmas muutos koskee näitä niin sanottuja kustannusten oikaisuja viejille. Niitä on sovellettu myös markkinatalousmaille. Kaksoishinnattelun lisäksi vuodesta 2013 eteenpäin tehän tiedät, että Ukrainalla ja Venäjällä esimerkiksi on kaasu- ja sähköä varten kaksoishinnattelu Venäjän vienti on korkeampaa kuin kotimainen myynti kaasun ja sähkön osalta. EU on perinteisesti eh, oikaissut näitä kustannuksia koskien näitä yrityksiä, jotka käyttävät tätä kaasua ja eh, sähköä. Näin on nostettu ikään kuin tätä tuotantokustannusta ja vähennetään polkumyyntiä vuoteen 2013 asti kyseessä oli enää vain Venäjä ja Ukraina, mutta sen jälkeen käytäntö on laajennettu ja sitä on käytetty myös vientiin Argentiinan ja Tunis, Indonesian osalta. Sitten neljäs muutos. Vuodesta 2011 alkaen komissio valitsi, valitsee järjestelmällisesti ennen, ennen tätä aloittamista kotimaiset kotimaisten tuottajien otannat. Tämä tarkoittaa sitä, että osa, mene, osa, osa menettelystä tapahtuu myöhemmin, aikaisemmin ennen kuin tapausta on edes aloitettu, ja sillä on vaikutusta avoimuuteen, koska silloin on vähemmän tietoja käytettävissä kuin aikaisemmin oli. Tämä on myönteinen asia komissio on aikaisemmin tehnyt ja tekee vieläkin niin, että polkumyyntitoimet otetaan viideksi vuodeksi joissakin tapauksissa. On kuitenkin otettu nyt käyttöön lyhyempiä kausia. Se tarkoittaa sitä, että, että tilannetta voidaan sopeuttaa ja tarkastella uudelleen nopeammin kuin aikaisemmin. Viimeisin tapaus koski aurinkopaneeleja. Kahden vuoden rajo, rajoitus tuli siihen ja se päättyy tämän vuoden lopussa. Sitten komissio mukaisesti sulkee tiettyjä tuotteita pois toi, näiden toimien soveltamisalasta. Useinhan on mukana su- laaja skaalan tuotteita, mutta sitten eri perustelujen kautta EU päättää, että suljetaan pois tietyt tuotteet, jotka al- alun perin olivat tutkinnan tutkinnassa mukana ja ne, ne kuitenkin suljetaan pois näiden suojatoimien soveltamista. Tämä tapahtui esimerkiksi aurinkopaneeleissa käytettävän eri materiaalin osalta ja myös tietyissä terästuotteissa ja monissa muissa tapauksissa. Lopuksi komissio on tullut avoimeksi ja johdonmukaisemmaksi, kun lasketaan vahinkomarginaalien voittomarginaaleja, kun komissio lasku, laskeneet vahinkomarginaaleja, liittyvät näihin tuuleihin. Tällöin eh, komissio voi laskea näitä voittoja EUn tuottajille. Aikaisemmin oli hyvin epäselvää, mistä tällainen tavoite saatiin, mutta viime vuosina komissio on Euroopan unionin tuomioistuimen rohkaisemana kehittänyt johdonmukaisen käytännön, jonka mukaan tämä käytettävä voitto – on sama kuin se, mitä tuo, kotimaiset tuottajat voivat saavuttaa ennen tätä polkumyyntiä. Tässäpä taisikin olla esitykseni. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, tohtori Vävolta. Anteeksi, paittelimella ei varmaankaan ole ihan samaa auktoriteettia kuin puheenjohtaja Angela, joka käyttää erittäin hyvin tätä puheenjohtajan nojaa, mutta muistuttaisin kollegoita siitä, että tämä tutkimus on jaettu teille ja se on täällä myös käytössä. Niin jos haluatte tutustua yksityiskohtiin, niin haluaisin myös ehdottaa, niin kun aloitamme keskustelun tässä esityslistan kohdassa, että seuraava kohtaan käsittelee samaa aihetta ja silloin meillä on suljetun ovin keskustelu komission edustajien kanssa – Eli nyt tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, sitten sama aihe myöhemmin komission kanssa myös. Ensin Christopher Fjellner, joka oli esittelijä näiden kaupan suojatoimien uudistamisen osalta viime kaudella. Fjellner. For the council. Niin otamme, että neuvostot tekisi jotakin asiassa ja siihen asti oletan, että eh, minä en nyt esittele, siis sitten otan oman rooleni asiassa, mutta niin kuin sanottu, kiitos hyvästä esittelystä. Meillä on muutama pikahien kysymys ensinnäkin Minua kiinnosti kysymys Olafin tutkimuksista. Nyt hän selitti sitä osittain, mutta Olafin tutkimukset, entinen yksikön päällikkö joutui eroamaan tehtävistään tavattuaan loppareita ja luvattuaan tarttua tiettyihin kaupan suojaamisen menetteen kysymyksiin tietyllä tavalla, joka ja te mainitsitte, että on kysymyksiä, mitä tulee tähän markkinatalouskohteluun. Minä sanoisin, että tekstissä, ne teillä on jotakin selityksiä, jotka liittyvät tähän, mutta ymmärsinkö nyt oikein, että jos tämä on jotakin, siis jotain, jotakin, josta myöskin Euroopan tuomioistuin on puhunut, ottanut se vakavasti esille. Ainakin kolme kertaa komissio on siinä, että se on kieltäytynyt hyväksymästä tai antamasta joillekin maille markkinatalous <clears throat> kohtelua on asetettu kyseenalaiseksi Euroopan tuomioistuimessa. Kolmanneksi arvostelitte kovasti avoimuutta. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä, Voisitteko sanoa jotakin siitä, mikä on ero valituksia, joita tehdään Euroopassa verrattuna valituksia, joita tehdään Yhdysvalloissa, koska Yhdysvalloissa käytetään tällaista hallinnollisen suojelun määräystä, joka antaa asianajille mahdollis- paremman mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin, mutta he eivät saa vuotaa tietoja, jolloin he sitten voivat menettää toimintaoikeutensa. Voisi, voi olla mahdollista ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä Euroopan unionissa. Ja lopuksi te arvostelitte sitä, että ei ole tietoa, joka liittyy valitusten poisvetämiseen. Voisitteko sanoa, että komissio välttämättä edes tietää syytä, syitä siihen, miksi näitä valituksia vedetään pois? Komissiohan voi sanoa, että valituksen tekijä on ymmärtänyt, että ei ole löydetty mitään varsinaista rikkomusta, mutta asiakirjassa, jossa puhutaan tällaisesta valituksen poisvetämisestä, sinä välttämättä sanotaan näitä syitä, mikä, mitkä ovat johtaneet tähän valituksen poisvetämiseen. Silloin se oli puhdasta spekulointia, jos komissio pohtisi näitä syitä. Joten onko todellakaan järkevää odottaa, että komissio tekisi jonkinlaisen yhteenvedon näistä asioista vuosikertomuksissaan? Tässä olivat kysymykseni. Kiitos oikein paljon, Christopher. Nyt kääntyisin ryhmien puoleen ensin koordinaattorit. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Tavallisessa järjestyksessä koordinaattorit. Jos ei, niin jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Alessia Moska, kollegamme, saa ensin puheenvuoron. jo. Kiitoksia. Minulla on itse asiassa useampikin kysymys koskien tätä seuraavaa osaa, eli näitä tapaamisia komission kanssa. Haluaisin tietää erityisesti tämän tutkimuksen pohjalta siitä, minkä tyyppisiin toimiin voitaisiin ryhtyä, joten jätän muutamia huomioita vielä tuohon toiseen osaan. Mutta tästä tutkimuksesta haluaisin vielä lisää tietoja, jos on mahdollista, verrattuna siihen, mitä täällä jo sanottiin. Täällä on todella näitä muutoksia, joita on havaittu Yhdysvalloissa koskien niiden kaupan välineiden käyttöä. Olisi tärkeää katsoa niitä, että ymmärretään, miten nämä muutokset ovat ratkaisevia ja kuinka voitaisiin samankaltaista kohtelua. Sitten toisaalta no, tämä on oikeastaan kysymys, joka koskee tätä keskustelumme toista osaa ja komissiota, mutta kun ajatellaan näitä muutoksia, jotka ovat nyt jumiutuneet neuvostoon, eikä niitä oikein, niiden kanssa ei päästä eteenpäin. Pohdin nyt sitä, onko niin, että ne muutokset ovat samoilla linjoilla niiden kehitysten kanssa, joita on havaittu ja niiden tietojen kanssa, joita olemme saaneet koskien avoimuuttakin Haluaisin äh, tuossa seuraavassakin keskustelussa tähän viitata. On tärkeää lisätä avoimuutta. Sitä on, on, jo, on jo tapahtunutkin, mutta se ei vielä riitä niin, että parlamenttina voisimme olla suoraan mukana tässä asiassa ja voisimme valvoa tilannetta tekemiemme päätösten avulla ja näin voitaisiin parantaa tilannetta. Uh, thank you very much. The next... Kiitos oikein paljon. Helmut Schultz ja seuraava puhuja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. I also want to thank... Minäkin haluaisin esittää kiitokseni tästä alustuksesta ja keskustelussa katsotaan ehkä kohdan viisi kysymyksiä. Meillä pitää varmasti olla vielä säästettynä kysymyksiä komissiolle, mutta jos oikein ymmärsin puheenvuoronne, niin olette sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ei voi täysin toteuttaa tehtävää ystävänsä valvomalla näitä kaupan suojakeinoja juuri siksi, että tieto annetaan tällaisessa muodossa komission vuosittaisessa kertomuksessa. Eli kysymykseni olisi, mitä suosittelisitte Intavaliokunnalle, mitä suosittelisitte Euroopan parlamentille? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun tiedetään, että tässä ollaan – vähän jumissa koko kysymyksessä. Christopher Fjellner oli sanonut, että nyt odotetaan neuvostoa. No, pitää odottaa tietenkin, mutta mitä se tarkoittaa, että tästä kysymyksestä vain tällä tavalla keskustellaan. Toinen kysymys. Minua kiinnostaisi myös se, mikä on muiden maiden lähestymistapa kapasuojakenen osalta. Eli järjestetäänkö tietyissä puiteissa ei niinkään vapaa ja protektionismikysymyksiä, vaan myöskin tavallaan kauppa sotaa tällaisten välineiden toimenpiteiden välillä. Eli mitkä ovat talouden eri osion intressit tässä EUn ja muiden kolmansien maiden, ja miten voitaisiin pyrkiä järjestäytymään VTOn puitteissa ehkä, ja siellä saada jonkin lähestymistapaa modernisoivan politiikkaan kaupan suojakeinojen osalta. Kiitos. Kiitos paljon Helmut. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin kääntyisin komission puoleen. Onkohan komissiolla tarvetta lyhyesti käyttää puheenvuoron nyt tämän tutkimukseen liittyen? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos, herra Winkler. <clears throat> Haluaisin sanoa muutaman sanasen havainnoista, joita herra Vermulst on tehnyt. Ensinnäkin Meille on selvää, että näiden äh, kuvaukset, joita on tehty kertomukset ovat oikein. Emme kiistä sitä, että Grafer Musta olisi kuvannut täsmällisesti sitä, mitä tapahtuu. Kuitenkin on joitakin asioita, jotka liittyvät hänen suosituksiinsa, joihin meillä olisi sanottavaa, jos sallitte, herra Winkler, käyn ne lävitse pähkinänkuoressa voitaisiin sanoa, että suosituksessa sanotaan, että antakaapa kertomuksia kolmessa kuukaudessa, mutta tehkää niistä kaksi kertaa suurempi, eli sisällyttäkää niihin enemmän yksityiskohtia. Meidän kantamme katsottuna tämä ei oikein toimi, eikä se oikein vastaa näiden vuosikertomusten tarkoitusta. Niiden tarkoituksena on antaa yleiskatsaus, ei olla mikään luettelo kaikista kaupansoimisen toimista, jotka ovat olleet relevantteja, koska sitä varten on olemassa muita välineitä, jotka ovat myöskin julkisesti saatavilla. Kesken olevat tapaukset ovat verkkosivuilla nähtävissä, tuomioistuimen ratkaisut ovat tuomioistuimen verkkosivuilla ja on tehty erillisiä kertomuksia muistakin asioista, joita on hyvin paljon tietoja, jotka ovat eh, verkkosivuilla, joita ei ollut vuonna 1982, mutta jotka nyt ovat olemassa – joten ei ole syytä tehdä päällekkäistä työtä. Ja mitä Olafiin tulee, voin todeta, että jotkin Olafin tutkimukset, jotka liittyvät nimenomaan toimenpiteiden kiertämisiin, ovat luottamuksellisia, jotta varmistetaan näiden toimien tutkimusten tehokkuus. Silloin äh, Olaf joutuu antamaan joskus myöskin vakuutuksen yhteistyössä toimiville maille, että asiat pidetään luottamuksellisena, jotta saadaan kiinni ne henkilöt, jotka tekevät väärennettyjä ilmoituksia. Joka tapauksessa on tietysti aina mahdollisuuksia tehdä parannuksia ja totta kai toimitusaikaa voidaan lyhentää. Tiedän, että tämän vuoden kertomus tuli elokuussa, joten mm, alle, huomattavasti alle 12 kuukaudessa – ja totta kai voisimme pyrkiä siihen, että me voitaisiin saada pääsiäisen mennessä valmiiksi, paitsi jos on jotakin ennalta arvaamattomia tapahtumia. Mutta mitä tulee tähän markkinatalousaseman merkittävään kehitykseen, jos tällaista tapahtuu, niitä voidaan käsitellä kattavammin, laajemmin, ei mitään ongelmaa siinä. Ja lopuksi, kun komissio käsittelee jotakin tiettyjä tapauksia, olimme totta kai valmiita tavan paremmin perusteluja kattavammin eh, siitä, miksi olemme valinneet juuri nämä tapaukset. Joten tältä kannalta katsottuna oli, tämä kommentti oli erittäin hyödyllinen, jonka Rafael Must teki. Ja kaikki nämä asiat tietysti ovat sellaisia, että niistä on kannattavaa käydä keskustelua, mutta mekin voisimme esittää Fernustelle tietysti saman kysymyksen, miksi nämä viisi, emme nyt näe oikein selvää kuvaa, miksi hän on valinnut viisi, en tiedä miksi, hän on valinnut tiettyjä tapauksia eikä toisia, mutta voin kuitenkin vakuuttaa tälle valiokunnalle, että ei ole mitään poliittista ohjausta, että joku vuonna 2011 olisi päätänyt, että, eh, että markkinatalous eh, kohtelua ei voida enää antaa minnekään. Näitä ratkaisuja tehdään, eh, tuomioistuin tutkii asiaa, jos emme ole sitä mieltä, että viisi kriteeriä on täytetty, silloin meidän täytyy evätä tämä kohtelu. Mitä sitten tulee tähän? äh, tukien vastaisiin toimi vuodessa 2010 lähtien. Näitäkin tapauksia käsitellään myöskin maissa, jotka eivät ole markkinatalousmaita, ja olemme soveltaneet myöskin sopeutumismetodologiaa äskettäin tapauksissa, jotka eivät liity mm, neuvontaan. Nämä asioita, joiden käsittely on kesken Genevessä. Kysymys on Argentiinasta. Ja sitten minun täytyy sanoa, että olen eri mieltä asian ajan kanssa siinä, että se, että ennen äh, tällaista käynnistysvaihetta tehtävät äh, otavat näytteet jotenkin olisivat haitallisia. Tämä on optimoivaa ja näitä voidaan muuttaa näitä äh, näytteitä, jos osapuolet ovat sitä mieltä, että on tarvetta. Ja mitä tulee sitten, että tapauksen käsittely kestää siellä viisi vuotta, niin totta kai sitä voidaan myöskin, niin myöskin tuotteiden määrä voidaan kaventaa. Haluaisimme korostaa sitä, että me täytämme toimenpanevan roolimme äh, lain puitteissa, sovellamme perustavaa äh, asetusta ja harjoitamme asianmukaista tarkkuutta. Thank you to the commission and the... Uh, Kiitokset komissiolle. Ja nyt siirtyisin tämän tutkimuksen kirjoittajan tohtori Velmustin puolen. Teillä on melkomoinen tehtävä. Pyytäisin vastaamaan viidessä minuutissa, kun meillä on esityslistaa paljon asiaa. Kiitos. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin aloittaa näistä herra Fjellnerin esiintymistä asiasta. On aivan oikein sanoa, että tämä MET, eli markkinatalouskohtelu, on kielletty usean kertaan. Äh, se on, siihen, sitä on kritisoitu usean kertaan tuomioistuimessa ja menestyksellisesti siinä äh, sitä ei siis ole hyväksytty. Kuitenkin tosiasia on se, että vuodesta 2011 eteenpäin kokoon, kukaan ei ole saanut tätä MET-kohtelua joitakin äh, asioita vielä kesken äh, tuomioistuimessa yrityksiä, joihin aikaisemmin sovellettu MET-kohtelua, mutta se on sitten otettu pois. Nämä tapaukset ovat vielä kesken, kuten tiedätte, tuomioistuin käsittelyt kestävät pitkään, 5-6 vuotta, mutta olette oikeassa, että näihin, näitä on kritisoitu. Sitten syyt, mitkä, jo, mistä, mitä varten valituksia vedetään pois? Tästä ehkä voitte keskustella suljetuin ovin komission kanssa myöhemmin, mutta voisin sanoa, että 99 prosentista olen varma, että komissio tietää kyllä sataprosenttisesti, miksi valitukset on vedetty, koska kun ajatellaan, miten komissio toimii, minä olen hyvin läheisissä yhteyksissä komission ja kyllä, kyllä komissio hyvin syvällisesti tietää, mistä on kysymys. En voi uskoa, että yritys tulee sanomaan komissiolle, että veden valitukseni pois, mutta en kerro miksi. Kyllä komissio ottaa senkin selville ja, he, niin komissio kyllä haluaa tietää syyt sille, miksi valitukset vedetään pois. Ja kuten tiedätte, edelleen avoimuuden puute, tämä on myös hyvin selvä asia vuosikertomuksessa. Se on siis ongelma Euroopan unionissa. Euroopan unionissa ongelma ei ole välineiden so- soveltaminen, vaan avoimuuden puute. Se on edelleen olemassa ja on selvää, että APO-järjestelmän käyttöönotto, kuten Yhdysvalloissa on tilanne, lisäisi avoimuutta. Samantapainen kommentti tuli Rova Moskalta ja herra Schulzilta. Puhuitte näistä Yhdysvaltojen käytänteistä Mikään järjestelmä ei ole täydellinen. EUlla on tiettyjä hyviä puolia ja Yhdysvalloilla on tiettyjä hyviä tuolia, puolia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Yhdysvaltojen järjestelmä on paljon, paljon avoimempi kuin EUn järjestelmä. Kaikki tietää, mitä tapahtuu missäkin tapauksessa. Kaikki osapuolet ovat tietoisia. Toisen on, toiset ovat toistensa tietoihin, pääsevät käsiksi toistensa tietoihin. E USA, Yhdysvalloissa nämä eri tullit olivat korkeampia, mutta, mutta menettelyt ovat avoimpia kuin Euroopassa. Tämä on merkittävä ero Yhdysvaltojen EUn välillä. Se on kuitenkin harmi, että monet muut maat ottavat mallia EUn järjestelmästä, joten EUn avoimuuden puute nyt siirtyy Intiaan, Kiinaan, Brasiliaan, Meksikoon, mutta nämä maat eivät välttämättä ota mukaan EUn järjestelmän hyviä puolia, vaan poimivat sieltä heille soveltuvat osaat. Schulz puhui uudistumisesta. Tämä ehkä koski enemmän suljetuina pidettävä istuntoa uudistamisesta. Minulla ei ole kovin selkeää vastausta. Kaksi vuotta sitten annoin suosituksia tutkimuksessani. Euroopan parlamentin intavaliokunta menivät ehkä liian pitkään pitkälle, kun ne muuttivat komission ehdotusta ja tuloksen oli se, että, että tämä on vieläkin jäsenvaltioissa menossa. Mutta siinä kaikki, mitä voin siitä asiasta sanoa. Sitten Hofmeisterin puheenvuoro, hän esitti monia asioita. Tärkein on ehkä se, miksi tein tämän valinnan, miksi otin mukaan nämä seitsemän, nämä seitsemän muutosta komission käytännöissä. No, se johtuu siitä, että minun, käs, minun näkemykseni mukaan ne, tulevat nyt, ne ovat tulleet mieleen nyt viimeisten vuosien ajalta. Jos on muitakin merkittäviä muutoksia, niin mielelläni kuulisin niistä ja ottaisin ne mukaan sitten seuraavaan versioon tästä tutkimuksesta. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, tohtori Vilmot. Kääntyisin esittelijän puoleen lyhyesti, Christopher, jos on tarpeen. Thank you. <laughs> I have nothing. Kiitos, minulla oli mitään lisättävää tässä vaiheessa. In, uh, this... Selvä tässä tapauksessa. Kiitos kaikille. Kiitos tästä esityksestä ja tähän päättyy keskustelu tästä esityslistan kohdasta, mutta aiheen käsittely jatkuu. Meillä on sama aihe. Ja koska aloitamme tämän osion, joka on suljetuin ovin. Pyytäisin, että ainoastaan valiokunnan jäsenet, avustajat, sihteeristön edustajat, oikeudellinen yksikkö, ryhmien työntekijät jäävät ja pyytäisin muita poistumaan nyt kokoussalista. It would be, or it should be a... Tämän tulisi käydä nopeasti, kun meillä ei ole niin paljon aikaa. Meillä on 35 minuuttia aikaa tätä suljetun ovin järjestettävää kokousta varten.